Vi informo altresì. Tämän lisäksi haluaisin nyt kertoa teille, että huomenna kello 12 tässä salissa on Simon Velin muistotilaisuus. Äänestämme siis eh, tämän muistotilaisuuden jälkeen. Tämän lisäksi ne jäsenet, jotka osallistuvat eh, hautajaisiin keskiviikkona kello 10.30 Pariisissa, heidän poissaolonsa on oikeutettu. Dichiaro formalmente ripresa la sessione. Nyt julistan istuntokauden uudelleen avattuksi. Olkaa hyvä. Thanks a lot, Mr. President. Paljon kiitoksia arvoisa puhemies. Haluaisin muistuttaa kaikkia kollegoja siitä, että Saksan valtiopäivät teki historiallisen päätöksen viime perjantaina. Lopultakin Saksa liittyy niihin Euroopan unionin maihin, jotka tekivät samaa sukupuolta oleville pareille avioliiton mahdolliseksi. Tämä on hyvin suuri hetki LGBTI-yhteisölle ja haluaisin kiittää tätä parlamenttia, joka on viime vuosina taistellut asian puolesta. Ilman Euroopan unionin tukea Saksa todennäköisesti ei olisi tätä askelta ottanut. Eli paljon kiitoksia tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, rakkautta ei voi pysäyttää. Honorevole Proust, alla parola. Edustaja Proust, olkaa hyvä. Monsieur le Président. Puhemies. Hyvin lyhyesti omalta osaltani tässä täysistunnon avaamistilaisuudessa parlamentissa, jossa eurooppalaisen demokratian sydän sykkii. Haluaisin ranskalaisen EPP-valtuuskunnan nimissä osoittaa kunnia Simon Veilelle. Hän oli hyvin syvällisesti eurooppalainen ranskalainen poliittinen poliitikko, joka jätti meidät toisessa päivänä. Hänen muistonsa on ikuisesti mielessämme ja hänen toimintansa olisi johtava, johdettava meidänkin toimintaamme. Äh, vuonna 1944 ja 16 vuotena hän joutui Auschwitziin ja hän pääsi karkuun Suahin kauheukselta. Hän, äh, hänessä ruumiillistuu rohkeus ja toivo äh, e- eikä ideologiat ja poliittiset jakolinjat häntä häirinneet. Hän, hän on taistellut taisteli konservatismia ja vastaan ja naisten oikeuksien puolesta. Simon Veil ei koskaan taippunut raakojenkaan vastaankäymisten edessä Saksan sodan uhrina. Hän, hän oli todella sitkeä edustaja Euroopan rakentajana ja meidän pitää olla ylpeitä, kun, kun astumme tähän instituutioon, jota hän puhemiehenä johti. Meidän on oltava samalla tasolla toimissamme kuin Simon Veille aikanaan. Nämä hirvittävät konfliktit joissakin puolilla maailmaa muistuttaa meitä sitä, kuinka arvokas on rauha. Rauha tällä maansa osalla, tämä rauha, siitä olemme velkaa suurille suurmiehille ja suurnaisille. Simon on yksi heistä. Hän oli todella taittava poliitikko ja hän sai rakennettua Eurooppaa, joka velvoittaa meitä toimimaan hyvin ja on käytettävä tietoa ja informaatiota, mutta sanat menevät, teot jäävät. Simon Veil toimii kansalaisten palvelijana ja ei vain puhunut, vaan toimi. Hyvä puhemies, huomenna on virallinen muistotilaisuus Simon Veilin kunniaksi. Halusin kuitenkin jo nyt heti istuntomme aluksi muistaa tätä suurnaista ja olen aivan liikuttunut tästä. Tämän, tämän voin myöntää, enkä uskonut, että näin voisi tässä salissa koskaan käydäkään. Honorable Gisbeck. Edustaja Grisbeck. Merci, monsieur le président. Kiitoksia, hyvä puhemies, siitä, että sain ALDE-ryhmän puolesta puheen vuoron. Haluaisin ryhmäni puolesta yhtyä sanoihinne ja tämän suuren, loistavan naisen muistoksi järjestettävään tilaisuuteen, Simon Veilin tilaisuuteen, haluaisin muistuttaa siitä, että me kiitämme viime vuosisadan ikonista naista, hän Shoan kautta, mutta myös oman loistavan persoonallisuutensa kautta leimasi viime vuosisataa. Hän oli sekä poliitikko että nainen ja hän onnistui yhdistämään arvonsa, vaativuutensa, päättäväisyytensä ja vahvan luonteensa. Ja hän oli meidän parlamenttimme ensimmäinen puhemies, naispuhemies, ja hän minun maani arvoja ja Ranskan ulkopuolellakin tunnustettuja ihmisoikeuksien, naisten oikeuksien arvoja puolusti. Haluaisimme kiittää ja kunnioittaa tätä loistavaa naista ja on hienoa, että Euroopan parlamentti järjestää hänen kunniakseen muistotilaisuuden kaikkien eurooppalaisten, mutta luonnollisesti erityisesti ranskalaisten nimissä ja hänen entisen oman parlamentaarisen ryhmänsä nimissä. Kiitoksia. Edustaja Merci, uh, president, pour cette... Paljon kiitoksia, hyvä puhemies, tästä muistopuheesta. Minä liityn kollegoiden sanoihin edustajien Proust ja Grisbeck sanoihin haluaisin sanoa, että Simon Veil poliittisen uransa aikana onnistui yhdistämään ja hän sai valtavan paljon aikaan Euroopan ja eurooppalaisuuden eteen Ranskassa ja valtavan paljon naisten oikeuksien eteen. Erityisesti tässä ajattelen aborttioikeutta. Abortti on laillista, se on oikeus ja tämä oli erittäin suuri taistelu, taistelu, jossa me sosiaalidemokraatit olimme mukana ja jota me yhä puolustamme hänen muistonsa eteen, jotta ei tämä taistelu olisi ollut turhaa ja jotta kaikki eurooppalaiset täällä voisivat nauttia työn hedelmistä. Me siis kiitämme ja muistamme hänen muistoaan. Kiitos. Grazie mille, evidentemente. Suuret kiitokset. On aivan selvää, että Simon Veilen jättämä jälki myös tässä talossa on niin vahva, että monet jäsenet halusivat muistaa häntä varapuhemies. Lunacek. President. Lunacek. Monsieur le Président, je voudrais... Puhemies, minäkin halusin vihreän äh, aleryhmän nimissä kiittää tästä kunnianosoituksesta, jonka esititte Simon Veidelle. Ja kiitän myös kollegoita. Mielestäni hän oli hyvin merkittävä nainen naisten oikeuksien kannalta tällä maanosalla. Haluaisin tässä kiittää häntä hänen tekemästään työstä. Kiitoksia. Edustaja Toijakin on pyytänyt puheenvuoron, mutta muistutan, että huomenna todella on tulossa tämä varsinainen virallinen muistotilaisuus ei tästä asiasta, toisesta asiasta. Olkaa hyvä. Kissimi minuutti per dire questo. Kiitoksia. Muutama hetki haluaisin täällä salissa todeta, että olemme monen kertaan osoittaneet solidaarisuutta niitä vaikeuksia kohtaan, joita tietyt jäsenvaltiot kohtaavat maahanmuuttokriisin yhteydessä kahdessa päivässä 20 000 henkilöä saapui Italiaan muutamia päiviä sitten ja meillä on vielä kymmenen tuhatta lisähenkilöä saapumassa. Tämä on tahti ja me olemme todellakin suurten vaikeuksien edessä. Hyvät kollegat, todellakin toivoisimme, että te ja teidän hallituksenne ilmaisisitte eurooppalaista solidaarisuutta ja että me jatkaisimme solidaarisuuden tiellä ja ihmishenkien pelastamisen ja solidaarisuuden tiellä. Meillä on hyvin suuria vaikeuksia ja hankaluuksia ja tässä yhteydessä ajattelen maita, kuten minun maani ja Kreikka. Me täällä olimme parlamentissa edustamassa kansaa ja meidän pitäisi edustaa eurooppalaista solidaarisuutta. Me puhuimme myös Simon Veilistä hänen hankkeestaan. Tämä on vastaava hanke, tämä on meille testi. Onnistummeko me selviämään vai epäonnistummeko? Kiitoksia. Grazie. Onorevole Toija, quest'aula. Kiitoksia edustaja Toija. Voimme keskustella tästä asiasta, kun kuulemme Viron puheenjohtajakauden ohjelmasta. Olen tästä jo pääministeri Ratasin kanssa keskustellut ja hän on vahvistanut, että maahanmuutto eurooppalaisena kysymyksenä tulee kyllä keskustelun sitten 15.6. Pöytäkirjat jaettu, onko siihen kommentteja? Hyvä, siinä tapauksessa pöytäkirjat on hyväksytty. Jan Duncan on nimitetty